puolelta kristillisdemokraateilta sekä sosialisti ja puolelta saanut tiettyjä tietoja nimityksistä valiokuntiin ja valtuuskuntiin. Nämä nimitysasiat lisätään pöytäkirjaan ja ellei ennen pöytäkirjan hyväksymistä kukaan esitä vastalausetta, nämä nimitykset hyvätetään huomisaamuna kello 9.13